Il presidente. Puhemies. Buongiorno. Hyvää päivää. Hyvät äh, kollegat, hyvät näistä herrat, kuten tiedätte äh, ja kuten on tapana, puheenjohtaja kokous sen jälkeen ennen äänestyksiä. Ennen kuin aloitamme äänestykset, ilmoitan teille, että edustaja Rosario Crocetta, entinen Euroopan parlamentin jäsen, on esittänyt puhemiehelle pyynnön, että hänen parlamentaarista koskemattomuuttaan kunnioitettaisiin. Palermon tuomioistuimen tuomioistuin